Dear President. So, die Sitzung ist wieder No niin, istunto alkaa jälleen, hyvät kollegat. Eilisen istunnon pöytäkirja on saatavilla. Onko siihen vastalla?